Buongiorno a tutti. Huomenta kaikille. No niin, huomenta kaikille. Käynnistämme kokouksen. Esityslista on teille jaettu. Ja jos teillä ei ole mitään huomioita esityslistaan, niin se voidaan hyväksyä muutoksitta. Tänään tulkkaus on saatavana kaikilla kielillä teollisuus- ja ympäristövaliokunnan virallisella kielillä. Ja toinen joulukuuta kokouksen pöytäkirja on myöskin papereissanne. Ja jos teillä ei ole mitään huomautettavaa, niin nekin katsotaan hyväksytyiksi. Tänään meillä on tärkeä äänestys. Täällä on kollegoita ja myöskin paljon vieraita paikalla. Ja tämä on myöskin hyvin pitkä ja monimutkainen äänestys, eli pyytäisin todellakin, että läsnä olevat tekevät todellista yhteistyötä. Eli se tarkoittaa ennen kaikkea, että kun puhutaan tai poistutaan salista, niin toimitatte asianne nopeasti, jotta ette haittaa äänestysmenettelyä. Eli tervetuloa kahden valiokunnan jäsenille, jotka ovat tehneet yhteistyötä, kun tämä mietintö on laadittu. Yhteistyö on ollut erittäin hyvää kaikkien niiden välillä, jotka ovat tässä työssä olleet mukana ja kun työtä on järjestetty. Ja erityisesti haluaisin kiittää puheenjohtaja Grootteja erittäin hyvästä yhteistyöstä kahden valiokunnan välillä ja esittelijöitä Delvuota ja Szymanskia. Koska tästä mietinnöstä keskustellaan yhteisesti, niin meillä on myöskin sitten kokouksessa ollut kaksi puheenjohtajaa. Ja jotta voimme helpottaa menettelyä, valiokunnat ovat sopineet niin, että asiasta vastaava valiokunta toimii puheenjohtajana. Ja tänään kyseessä on siis teollisuusvaliokunta. Meillä on myöskin loppuäänestys tänään. Kollega Grot ja minä päätimme, että jaemme puheenjohtajuuden äänestyksen aikana. Minä hoidan äänestyksen ensimmäisen osan ja Grote sitten hoitaa toisen osan. Ja ennen kuin aloitamme äänestyksen, kysyisin, haluaako kollega Grotte lisätä vielä jotain? niin haluaisin tässä yhteydessä kiittää yhteistyöstä, joka on aivan erinomaista kummankin valiokunnan sihteeristön kesken. Joten meidän täytyy nyt aloittaa tämä työ, ei tämä kaikki ole vielä tehtynä, joten pidemmittä puhetta suoraan töihin, mutta pari puheenvuoroa sitä ennen. Grazie, abbiamo due. Kiitoksia. Täällä on siis kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensin Davis, olkaa hyvä. Chairman, as you say... Puheenjohtaja, niin kuin totesitte, meillä on pitkä äänestyslista. Minun ryhmäni ei ole aivan niin yhtenäinen kuin toivoisin arvostaisin viiden minuutin taukoa sitten, kun olemme tarkistuksesta äänestäneet ja ennen loppuäänestystä. Eli siinä välissä viiden minuutin tauko. Perfetto, non Sopii. Sitten Hidner. E, dziękuję bardzo. Ja chciałam wyrazić opinię wielu kolegów. E, Kiitos. Haluaisin tuoda esille monien kollegoiden näkemyksen siitä, että äänestyslistan saimme kello kolme Haluaisin olla tietoisempi, ymmärtää paremmin, mistä me äänestämme. Tämähän on skandaali. Me äänestämme hyvin pitkästä äänestys- eh, tarkistuslistasta, mutta kaikki eivät ole voineet käydä niitä lävitse. Tämä äänestys minusta pitäisi lykätä niin, että kaikki voivat tarkemmin perehtyä äänestyslistaan. Emme me ole mitään äänestyskoneita. Meidän pitäisi tehdä päätös, joka todella on perusteltu päätös, joka pohjautuu tietoihin. Näin ei nyt ole. Me emme tiedä, mistä me äänestämme, koska meillä ei ollut mahdollisuutta perehtyä äänestyslistaan. Sisäämme sen kello kolme. Kollega Roil. Roil. Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kyse on suuresta ja tärkeästä hankkeesta, jonka puolesta on tehty hyvin paljon työtä. Ja valtavissa aikapaineissa on työstetty tätä asiaa. Ne, jotka ovat osallistuneet tähän työhön, esittelijä, varjoesittelijät ja erityisestikin sihteeristöt kummassakin valiokunnassa ja työntekijät ovat tehneet aivan valtavasti työtä. Joulun ja uuden vuoden pyhätkin tehtiin työtä valtavissa aikapaineissa, jotta saataisiin jotakin aikaiseksi. Nyt en halua millään tavalla vesittää tätä työtä, mutta on totta, että edes iltana viime tipassa vasta saatiin työ valmiiksi, joten ei käy päinsä, että sataja sivuja ja 950 tarkistusta täytyy työstää tämän aamun aikana ilman, että on ollut tilaisuus edes lukea näitä lävitse. Haluaisin sanoa selvästi niille kollegoille, jotka ovat tehneet valtavasti työtä, jotka ovat täällä puhuneet, ne ovat kaikki oikeassa. Mutta Äänestysluettelot, jotka ryhmissä on tehty, ovat nyt tässä ohjenuoren. He ovat ottamaan sokeasti äänestyslistaa, eikä tämä ole oikeudenmukaista. Kaikissa ryhmissä on eriviä mielipiteitä, näin vain asian laita on. Ja eri ryhmien välilläkin on erimielisyyksiä. Ja mikä sitten haluaa ilmaista näkemyksensä, ja joutuu äänestämään yksittäisistä tarkistuksista, niin ne täytyisi voida ainakin nähdä, koska ei käy päänsä, että vasta illalla yö myöhään saa äänestyslistan. Ei tämä nyt ole syytös ketään kohtaan. Ei nyt halua ketään syyttää. Ei myöskään kollegoita enkä työntekijöitä halua syyttää mistään. Tämä on täysin selvä. En syytä ketään, joka on tehnyt työtä sen puolesta, vaan pikemminkin Loppujen lopuksi tämä koko asia on vain kärjestynyt tällä tavalla yksinkertaisesti. Ja koska näin on, meidän pitää olla johdonmukaisia ja oikeudenmukaisia. Ja sanon, että jokaisen MEPin pitäisi saada tilaisuus tarkastella asian sisältöä. Tämä ei ole nyt ollut mahdollista. Siksi minun mielestä tämä on demokraattinen eikä oikeudenmukainen menettely, ei kerätä kaikkea. Delvo. Delvo. Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Toden totta. Melkomoisen pitkään olemme keskustelleet tästä äärimmäisen tärkeästä aiheesta. Meillä on ollut lukuisia keskusteluja aiheista, työryhmiä on järjestetty ja todella toivon, että ne, jotka tänään äänestävät, eivät nyt ensimmäistä kertaa kohtaa tätä aihetta, josta nyt pitäisi äänestää. Henkilökohtaisesti haluaisin todeta, että puoli kolmeen asti yöllä olen laatinut myös äänestyslistaa. Kaikki ovat antaneet oman panoksensa, jotta äänestyslista saadaan valmiiksi. Haluan kiittää sihteeristä ja kaikkia, jotka minua ovat auttaneet. Henkilökohtaisesti olen ollut tässä mukana – ja minusta ei ole aivan korrektia, että nyt tänään sitten todetaan, että lykättäisiin. Olen pahoillani, mutta tätä minä en hyväksy. La collega Hall. Sitten Hall. Thank you. I'm... Kiitoksia. Olen pahoillani, mutta Tämä on selkeä yritys lykätä äänestystä. Olen samaa mieltä Roilin kanssa siitä, että sihteeristöt ja avustajamme ja poliittiset neuvonantajamme ovat tehneet äärimmäisen ankarasti töitä koko joulun joulun ajan varmistaakseen, että työ saadaan ajoissa valmiiksi. Olisi valtava loukkaus siitä kohtaan nyt lykätä äänestystä, kun tarkoittaisi, että kaikki tämä ankara työt, jota tekevät lomansa aikana, meni hukkaan, joten vetoisin teihin, äänestetään nyt kuitenkin. Kollega Thompson, En haluaisi lykätä tätä. Aina kun äänestetään, niin aina jotkut haluavat lykätä äänestystä, koska heidän mielestään me emme ole vielä tarpeeksi tutustuneet aiheeseen. On sovittu, että tänään äänestetään. Tästä on jo puhuttu edellisessä kokouksessa. Eli tänään pitäisi äänestää 9. tammikuuta. Tässä on nyt tehty kahdessa valiokunnassa yhteistyötä, joten on tärkeää, että me äänestämme tänään. Emmekä voi nyt hyväksyä sellaista tilannetta, jossa parlamentti ei pysty vaikuttamaan energiapolitiikan muotoiluun EU-ssa, joten siksi vaadin, että tänään äänestetään. Kiitos. Grazie. Kollega Eller, prego. Kiitos sitten Eller. Schalte die Argumentation minä katson, että esittäjän argumentointi oli erittäin kyseenalaista. Tästä tuli sellainen mielikuva, että jäsenten oikeuksia on nyt loukattu parlamentin sääntöjen valossa ja että tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kuinka halutaan kunnioittaa esittelijän, varjosettelyyn ja muiden tekemää työtä. On itsestään selvää, että parlamentissa jäsenillä täytyy olla tieto siitä, mistä he äänestävät. Olisi suorastaan häpeällistä, mikäli kolmeen asti yöllä on tehnyt työtä, eikä ole voinut, tai on lukenut tätä tekstiä kolmeen asti yöllä, saadakseen tietää, mistä on kyse. Mutta ei tässä pitäisi nyt alistua myöskään ryhmän painelle yksinkertaisesti, vaan siksi vetoisin sen puolesta, että äänestys lykätään. Kollega Odi, <clears throat> madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä henkilökohtaisesti voin yhtyä esittelijän näkemyksiin äh, ryhmästämme. Hän tuntee tämän aiheen hyvin. Haluaisin sitä kolme kommenttia. Ensinnäkin tämä on toistuvaa jälleen kerran. Meillä ei ole kompromissitarkistusten käännöksiä kaikilla kielillä monikielisyys tässä talossa heikkenee tällä tavalla jatkuvasti. Ja sitten äh, politiikka ja kalenteri. Tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö. Valiokunta-aloitteinen mietintö pyrkii vaikuttamaan komission tiedonanteen. Minä olen kyllä aika lailla epäileväinen sen suhteen, vaikutammeko me tällä tavalla komissioon. Tämä mietintö on myös viesti äh, Eurooppa-neuvostolle. Energianeuvosto kokoontuu keväällä Meillä on useita dokumentteja parlamentista, ensinnäkin parlamentin lausunto, myös hallitusten ja valtionpäämiesten näkemykset. Ja nämä dokumentit sitten otetaan huomioon vaalikampanja yhteydessä 2014. Toivottavasti ei nyt jää sellaista käsitystä, että siirtyvä kautensa lopettava parlamentti äh, on hiljaa tästä aiheesta. Kyllä tästä täytyy myös vaalikampanjassa puhua. Joko me voimme välittää parlamentin näkemyksen poliittisesti valitsijakunnalle, taikka sitten me emme poliittisissa ryhmissä pysty tätä tekemään. Jos näin on, niin äänestystä on lykättävä. Herbert Roilin näkemys on sellainen, johon voin yhtyä. Luotan hänen täysin. Kollega Gerbrandi, prego. Gerbrandi. Yes, thank you very much. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Kun me aloitimme tämän prosessin joitakin kuukausia sitten, tiesimme, että aikataulusta se tiukka ja työstä erittäin intensiivistä, ja tiesimme, että erimielisyyksiä tulisi joistakin asioista. Siitä huolimatta olisin esit- kumpaakin esittelijä ja varjoesittelijöitä onnitella erittäin hyvästä yhteistyön hengestä, joka valitsi kaikkien niiden neuvotteluiden yhteydessä, joita kävimme, ja neuvotteluita oli paljon – ja hyvin paljon tarkistuksia on saatu aikaan mukaan luettuna konsolidoituja tarkistuksia ja kompromisseja. Vain muutama pienen pieni muutos on tehty äänestyslistaan eilen, joten ei ole yhtään ainoata syytä tänään sallia sitä, että ihmiset tässä pelaavat poliittista peliä aivan viime metreillä tämän prosessin aikana. Joten pidättäy, pidättäytykäämme lisäkeskusteluista ja aloittakaamme äänestys. Ja hoidetaan äänestys lävitse niin nopeasti kuin mahdollista. Kiitos. No niin, Täällä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä, ei kun neljä. Ja sen jälkeen sitten ei enää oteta muita puheenvuoroja. käymän, olkaa hyvä. Yes, se... Niin. Ympäristövaliokunnan koordinaattori SED-ryhmästä haluan heijastella niiden puheenvuoroja, jotka ovat todenneet, että tänään pitää äänestää. Aikataulu on ollut kollegoilla tiedossa viikkokausia. Tarkistukset ovat olleet käytettävissä. Lista oli saatavilla. Ja aivan niin kuin Anne Delvaux, EPPn esittelijä, totesi, on työryhmiä eri poliittisissa ryhmissä, joissa näitä asioita valmistellaan. Asioista keskustellaan työryhmissä. Hyvät puheenjohtajat, kannustan teitä siihen, että tänään todella äänestämme. Thompson on todennut, että tähän liittyy myös poliittinen aikataulutus. Tämä on tärkeä aihe meille. Jos joku yrittää lykätä tämän päivästä äänestystä, niin sitten paljastuu. Kyse on politiikasta eikä teknisistä kysymyksistä. Tänään pitäisi todella äänestää ja jatkaa ja saada kantamme selvälle, selville. Grazie. Il collega Grotte, prego. Kiitos Kiitoksia. Tarkistukset ovat olleet jo joulukuusta lähtien nähtävillä. Mietin, olisiko pitänyt pidentää tarkistusten jättöaikaa niin, että muut olisi tehty luketarkistus, mutta toinen joulukuutarkistus oli jo olemassa. Kompromissit saatiin aikaan myöskin ennen joulua. Ja meillä on sellainen hyvä tapa, että viime hetken muutoksia joskus voidaan tehdä esittelijä Itren puolella on näitä tehnyt, olen tämän hyväksynyt, kompromissitarkistukset on mahdollistettu. Tätä on voitu tulla muita vastaan, koska muuten kompromissi ei olisi voitu tehdä. Ja ei tällä tavalla voi tehdä työtä. Ei kukaan, minä katsoisin, että nyt meidän pitäisi mennä äänestykseen, koska muuten tässä vain lykätään asioita. Ja Brezina, prego. Brezina. Dámy a pánové, se vším... Kiitoksia. Kaikella kunnioituksella tehtyä työtä kohtaan, niin todellakin minun täytyy nyt vaatia, että osa tästä äänestyksestä, niin minun vain pitää sokeasti noudattaa äänestyslistaa, koska meillä ei ole ollut aikaa käydä niitä läpi. Ja sehän on pohja sille työlle, jota me jäsenet teemme. Eli en nyt halua hyökätä ketään vastaan, eikä tämä ole mitään poliittista peliä, mutta minä en kerran kaikkiaan tiedä, mistä minä nyt äänestän. Kollega Sieber, prego. Sieber. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Uskon, uskon, että kaikki ovat uhran hyvin paljon aikaa ja energiaa tähän. Asiakirjat on jaettu viimeisimmät kompromissit saatiin hyvin myöhäisessä vaiheessa. Tämä on osa meidän työtämme. Meillä on erittäin tiukka aikataulu, jota haluamme noudattaa, mikäli parlamentti haluaa vaikuttaa komission työhön, millä tavalla näitä tehdä. Mutta demokraattisen oikeudenmukaisuuden mielessä katson, että täytyy pohtia, voidaanko tänään äänestää vai ei. Olisi hyvä, mikäli nyt toimisimme siten, että äänestämme siitä, voimmeko äänestää mietinnöstä vai emme. Tämä olisi oikeudenmukaista kaikkien kannalta. Ja sitten enemmistön päätöksen mukaan toimitaan. Mi sembra che l'ultimo intervento viimeinen puheenvuoro liittyi ehdotukseen, josta puheenjohtajan samaa mieltä. Eli ennen äänestystä pyytäisin, että tarkistetaan nyt tämä äänestystilanne. Teillä kaikilla on äänestyslista ja nyt äänestämme siitä, että tämä vuosi alkaa hyvin. Kuka on puolesta? Test Niin siis tämä on testiäänestys. <laughs> And then we have to differ now. Voilà, il est un alde de trop. C'est... Alde. Et basta. Voilà. Ok, la machine marche. Bene. Allora... No niin. Tarkistus on tehty. Mm, Allesta tuli yksi ääni liikaa, mutta nyt sitten äänestämme ehdotuksesta, jonka kollega Zeber teki. Eli kuka haluaa, että jatkamme työtämme tänään ja äänestämme. Eli äänestäkää siinä tapauksessa, mutta muussa tapauksessa äänestätte ei. Äänestys alkaa. Votazione chiuse. Äänestys päättyy. 65 haluavat äänestää, 50 vastustaa sitä, neljä äänesti tyhjää. Eli nyt äänestämme. Iniziamo con... Eh, Ensin kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 66 puolesta 50 vastaan, eli hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan Nyt täytyy taas tarkistaa, koska en nyt ihan nähnyt. Eli kompromissitarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 52 puolesta 62 vastaan hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 14 puolesta. Jos nyt oltaisiin ihan rauhassa, kompromissi 14, ei siis DV 14 vain, niin suokaa anteeksi, ei tämä ollutkaan kompromissitarkistus, eli DV 14 puolesta vastaan tyhjää hylättymä. Tarkistus 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistu. No, tarkistetaan 216. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV2 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 218 puolesta vastaan tyhjää No, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan No, tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Siis kompromissitarkistus 5. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan Varmaan hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus kahdeksan. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, Tarkistetaan kompromissitarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 253. Sivulla 12. Tarkistus 253, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 248, ensimmäinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 252 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tarkistetaan. Poliittiset ryhmät ovat hajallaan, joten tässä ei nyt selvästi näe tulosta. Äänestys alkaa. Tämä oli siis toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten osa kolme, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 237 ja 246 yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No 237 ja 246. Tarkistetaan nämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 251 puolesta vastaan. No niin, taas täytyy tarkistaa. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan 250. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 276 sivulla 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan 276. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suoka anteeksi. Sitten tarkistus 258. 258 puolesta. Ja ah, suoka anteeksi. Tarkistus 258 sivulla 19. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan 266. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan 270. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yeah. Che, cosa ha detto? Vi prego un momento che facciamo. Hetkinen, meidän täytyy nyt hiukan tarkistaa tilannetta. Qualcuno aveva chiesto la parola? Halusiko joku puheenvuoron? Sieltä. Olkaa hyvä. Can I ask? Voisinko pyytää, että äänestätte uudestaan tarkistuksesta 270, koska meidän koneessamme oli vikaa. Se ei ole mahdollista. No. Sitten 275. 275. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 308 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan 308. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Sitten 281 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli 281. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai tämäkin pitää tarkistaa. No, 292. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 302 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. 302. Olkaa hyvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Puolesta. Ö, hyväksytty. 293. Äänet puolesta. Vastaan. No, tarkistetaan tämä. 293. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 285 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 291. No, 285 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksisataayhdeksänkymmentäyksi äänet puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Mene niin tiukalle. Eli 291. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 280 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmesataa kuusitoista sivulla kaksikymmentäkolme. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 306. Työjärjestyspuheenvuoro. Puheenjohtaja, meille olisi helpompi seurata, jos, ilma, jos kertoisitte sivunumeron. Joskus hyppäätte ja eikä ole niinkään helppoa seurata. Tämä auttaisi, jos toimisitte näin. Totta kai, tehdään näin. Eli nyt siis sivulla 25 ja tarkistus 306. Okay. Ja. No, no, ohne Bier. Adopté, adopté. Pagina Sivu 25, tarkistus 306. Eli äsken äänestettiin tarkistusta 316. Ja nyt siis 306. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tarkistus 306. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 318 äänet puolesta vastaan tyhjää. No, täytyy tarkistaa tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 283. Ensimmäinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus sivulla 289 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus seuraavalla sivulla 296 puolesta vastaan hylätty. No, tarkistetaan. Tarkistus 296 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 278 seuraavalla sivulla, siis 278 puolesta vastaan. No, täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 305 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 60 puolesta 60 vastaan, eli hylätty. Tarkistus 324 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 15. No, tarkistetaan 324 vielä. 324, äänestys alkaa. Eli 324 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Aika selvästi. Sitten kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 349 sivulla 35. Siis sivu 35, tarkistus 349. Puolesta. Siis sivu 35, tarkistus 349, ensimmäinen osa. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavalla sivulla 354 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 353 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Siis 353. Äänestys päättyy. Puol- hyväksytty. Sitten kompromissi. Niin, Delvo, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. EPPn envilistalla on pieni virhe. Plussan sijaan siinä pitäisi olla miinus. PPP envi. Compromise amendment 19. Kompromissitarkistus 19. Bene. Passiamo allora. No niin, eli sitten äänestämme kompromissitarkistuksesta 19 puolesta. No, tarkistetaan saman tien. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Bene. Emendament... Sitten tarkistus 314. 314, sivulla 37, äänet puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 53 puolesta, 53 vastaan. Hylätty. Sitten kompromissi 17, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten sivu 42. Tarkistus 380 puolesta. No, odotetaan hetki. Siis sivu 42, tarkistus 380. Oletteko valmiita? Siis sivu 42. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 394 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus. No, tarkistetaan 394. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 395 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 392 ja 393 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 383 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Siis 383. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 380 että tarkistus 388 sivulla 45 388 äänet puolesta vastaan. Siis sivu 45 Tarkistus 388. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 400. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. Tarkistus 400. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 401 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 375 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, 375 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 398 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 377 ja 397 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 378 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 382 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. Eli ensimmäinen osa tarkistuksesta 382. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 399 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme sivulle 53. Sivu 53 ja tarkistus 424 ensimmäinen osa. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sivu 55, tarkistus 431. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivu 57, tarkistus 444 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tar- no, tarkistetaan 444. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä. Sitten 452 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25a puolesta vastaan. Siis nyt olemme sivulla 58, kompromissi 25a puolesta vastaan tyhjää. No, täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Eli 25a siis. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 28. Puolesta vastaan hylätty, mutta tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 29. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Mutta tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Allora andiamo a pagina sessantacinque Sivu kuusikymmentäviisi Tarkistus 484. Puolesta. Niin, sieltä. Olkaa hyvä. I think that... Puheenjohtaja, minusta meidän pitää äänestää myös tarkistuksesta 481. Kaikki nämä kompromissit hylättiin.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 Bene, scusateci, ma... Niin, suokaa anteeksi. Tämä on hiukan monimutkaista, mutta kiitoksia Claude. Eli sivu 63, tarkistus 481. Pilar, ole hyvä. Ah, sorry, can you explain what... Voitteko selittää, miksi puheenjohtaja tässä sanotaan, että raukea, jos kompromissi 25a hyväksytään, niin se hyväksyttiin. 25a. 25 a Ah, no, sorry, sorry, sorry, sorry. Niin pahoillani, olet aivan oikeassa. Pa- olen pahoillani, anteeksi. Niin se oli ihan ymmärrettävää. Tämä on monimutkainen äänestys, eli on hyvä, että pyydätte varmennusta. Eli siis olemme sivulla 63 tarkistus 481. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan 481. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi sivu 64 488 puolesta. Hetkinen, siis sivu 64. Ai teillekö se on 63 sivulla? No, joko sivulla 63 tai 64 se vähän vaihtelee. Mutta tarkistun kuitenkin 4, 88 488 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Siis 488. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 483 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 484 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 485 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 480 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan 480. Äänestys päättyy. hyväksytty. 477 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 477. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 482. Äänet puolesta vastaan tyhjää, hylätty. No, tarkistetaan 482. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 298. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. No, tarkistetaan 298. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 54 puolesta, 55 vastaan, hylätty. Sitten 312 osa 2 ja 319 osa 2 yhdessä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 848 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan 848. Äänestys alkaa. 848. Chiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 476 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4, siis nyt ollaan siis sivulla 69. Niin kollega, olkaa hyvä. I believe... Kiitos puheenjohtaja. 433 osa 2, sivulla 67 tai siellä päin pitäisi ottaa erilliseen äänestykseen, koska se on erillinen kompromissista 21. No, no, c'est pas, c'est pas C'est couvert. No. No, entrambi segretariati mi... Ei sanoi, että se on jo katettu. Kummankin valiokunnan sihteeristöstä kuulin, että se on jo katettu. Eli tarkistus 498. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 508 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 509 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 505 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 507 ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan tämä toinen osa. Äänestys alkaa toisesta osasta. Äänestys päättyy. 54-54 eli hylätty. Tarkistus 503 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 502. No, tarkistetaan 503. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 502 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 54 puolesta 54 vastaan, eli hylätty. Tarkistus 500. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 506 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 504 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 504. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten puheenjohtajuus siirtyy kollega Grotelle, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä kollega. En käskää, koska nyt menemme sitten kompromissin 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 752 eh, 735. Minulla tämä on sivu 71, 735. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan kolmesta 735 koneäänestys. Selvä, oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. sadalla neljällä äänellä hyväksytty. Tämä ei tullut aivan selväksi, koska tulkkaus ilmeisesti oli liian hidasta. 518 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 521 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta Je... Puheenjohtaja, haluaisin, että toimisitte niin kuin kollegakin. Sanoisitte sivun numeron ja tarkistuksen. Tämä äänestys on jo niin monimutkainen, että jos sivun numeroa ei sano, niin kuka, kukaan ei enää pysy mukana. Aivan niin kuin kollegikin toimii, niin sehän toimii aivan hyvin. No niin, te, tehdään näin. tarkistus 35 sivulla 73. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 74 sivu. 74 sivulta vasta hyväksytty. Sitten siirrymme 537. Nyt täytyy hieman odotella. Se raukeakin, joten siirrymme 538 tarkistukseen sivulla 75. No mitä nyt taas? kysyi puheenjohtaja. Olkaa hyvä. The translation in... Puheenjohtaja, tulkkaus tulee äänestyksen jälkeen minun tapauksessani. Niin en minä voi tällä tavalla äänestää. Jos voisitte... I have the same problem. I have the same problem. Sama ongelma minullakin. Slow, slow down. Hiira. Hitaammin, kiitos. Wir stimmen jetzt über fünf... Sitten 542 sivulla 75 puolesta vastaan. Onko teillä ongelma? Kyllä minä voin puhun vielä hitaammin. Finn Hall. We had no English Englannin tulkausta ei ollut tässä kohtaa. Niin puheenjohtaja, meillä on nyt kaksi ongelmaa. Yhtäältä meillä on tässä nopeusongelma ja toisaalta jotkut kielet nähtävästi näiden numeroiden osalta menee tulkkaus väärin. Tässä on nyt aika nopeaa toimintaa ja nämä numerot eivät vastaa alkuperäistä, joten tämä äänestys on aivan mahdotonta näin. Gut, geht's jetzt weiter? Ich hoffe, es ist... No, yritän jatkaa. Toivottavasti tämä nyt menee oikein. Vielä yksi puheenvuoro sitä ennen. Olkaa hyvä. Sie so etwas sagen können. Jos voisitte sanoa, jos sanotaan vaikka 52 eikä 52, niin se olisi helpompaa. Ja, die No, minä voin sanoa numerot kaikki erikseen. 5, 4, 2. Mikäli teollisuusvaliokunnan kollegat pysyvät paremmin perässä, niin tehdään sitten näin. 5, 4, 2. Richard, ole hyvä. Herr president, herr president. Puheenjohtaja, me arvostamme kyllä monikielisyyttä, mutta ehkä poikkeuksellisesti, jos voisitte puhua englantia, niin tämä olisi kaikille yksinkertaisempaa. Niin, siis ehkä se on yksinkertaisempaa. Mä puhun edelleenkin saksaa, koska kollegat puhuvat saksaa ja meillä on täällä tulkit paikalla toistaiseksi. Tämä on onnistunut ja kyllä tämäkin pitäisi nyt tänäänkin pitäisi onnistua saksan kielellä. 542. Sivulla 75. Su- Tulkan kyllä sivu 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 545 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 548 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi koneäänestys toisesta osasta. 548 toinen osa koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 549, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty niin ikään. 546 puolesta, vastaan, tyhjää. Etut selväksi 546, koneäänestys. Puheenjohtaja, pyydän nyt, että Espanjan tulkkaa, tulkki vaihdetaan. Minä en pysty äänestämään. Siis pyytäisin, että Espanjan tulkki vaihdetaan toiseen tulkkiin. Das, das geht nicht. Bisher hat es auch... Tämä teikä tähänkin asti tämä on toiminut. Espanjan ei on ollut vikaan, joten toivon, kollega nyt ymmärtäisi tulkki. Yksi ehdotus vielä. No tietysti jokainen kollega saa puhua omaa kieltään. Tätä ei pidä kyseenalaistaa. Mutta tässä nyt tuli tärkeä asia esille. Saksan kielessä, kun on lukuisia numeroita, niin ne sanotaan väärässä järjestyksessä. Eli olisi tosiaan yksinkertaisempaa, jos puheenjohtaja sanoisi vaikka 458 eikä 458. Se varmaan auttaisi tulkkien tehtävää ja kollegat pystyvät pysymään äänestyksessä paremmin mukana. No kyllä se nyt käy, mutta ympäristövaliokunnassa on aiemminkin toimitettu äänestyksiä, jos on toimittu tällä tavalla. Kummallista kyllä tänään ei tämä onnistu. No, jatketaan kuitenkin. Niin, tämä on loogista, mutta ei psykologisesti oikein. No yrittäkää nyt keskittyä niin, että voimme jatkaa. Viisi, neljä, kuusi. Koneäänestys. 546 tarkistus. Haben alle abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 547 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. Koneäänestys taas. 547 tarkistus. Koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Sitten kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 5, 3. Sivu 78, oletko kaikki löytäneet sen? Ensimmäinen osa puolesta. 5, 5, 3 Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Toinen osa raukeaa. Sitten tarkistetaankin tämä koneellisesti. No, ehkä te voisitte nyt keskittyä. Minusta tämä pitää tarkistaa, joten koneäänestys. Toivottavasti tämä oli nyt perille teidänkin kielellänne. Ensimmäinen osa tarkistusta 553. Koneäänestys. Koneäänestys alkaa. Olkaa nyt niin ystävällisiä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa raukeaa. Sitten jatketaan. 562. 562 tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi, oletko kaikki äänestäneet. Nyt äänestetään koneellisesti 562 tarkistuksesta. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten työllisyysvaliokunnan tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 560 560 puolesta astaan, tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti 560 koneäänestys, joka alkaa. Ootko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten eteenpäin. Kompromissi 38 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 500 575 puolesta, ensimmäinen osa siis vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi, tarkistetaan koneellisesti. Toinen osa tarkistusta 575. Koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 39 ja kompromissi 41 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten eteenpäin minun tekstissäni sivulla 84 kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 601 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 599 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistetaan nopeasti koneellisesti. Es muss jetzt der Abänderungsantrag 608 tarkistus 608 lisäyksenä kompromissiin 23 puolesta. Vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 613. 613. 613, 613 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 614 614 puolesta vastaan Tyhjää ei tullut selväksi, koska kaikki eivät äänestäneet, joten koneäänestys 614 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 617 ja 619 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 616 ja 1618 ovat identtiset, joten yhtenä ryhmänä nämä kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 620 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt minä, olen tekstissä olen sivulla 90, tarkistuksessa 637. Sivu 90, 637. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan koneisesti. 637 koneäänestys äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivulla 91 tarkistus 636 636 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 636 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 650 raukeaa, joten seuraavana 6, 5, 7, sivulla 92 on seuraava puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistetaan. 6, 5, 7 tarkistus. Koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 655 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti 655. Tarkistus. Äänestys alkaa. Koneäänestys tietystikin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 658. 658 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 46. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 833. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivulla 94 tarkistus 668. 668 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 670 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 51 sivulla Tämä on kompromissi 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan tarkistus 15 puolesta sivulle 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten puheenjohtajan tekstissä sivuista kaksi kompromissi 55 Kompromissi 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 576 puolesta vastaan. Vain pieni osa osallistuu äänestykseen, joten koneäänestys tarkistuksesta 576. Äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 54. Seuraavalla sivulla puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 736 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 737 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 58 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 57 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten siirrytään eteenpäin tarkistukseen 760 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti 760. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 763 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme koneäänestys. Seitsemän kuusi kolme äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 767 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 768 puolesta tarkistetaan koneellisesti 767 koneäänestys 767. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. 768 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 779 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 60 puolesta 779 koneäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 60. Puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. Kompromissi 60 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrytään eteenpäin tarkistukseen 775. 775 puolesta äänestämme tarkistuksesta 775. Minulla sivulla 110. Tiedän, että jollakin ryhmillä on useampia listoja ja erilaisia listoja. 775 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi koneäänestys tarkistuksesta 775. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten eteenpäin. Minulla tämä on seuraavalla sivulla. Työllisyysvalikunnan tarkistus 9, toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvalikunnan 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 784 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 819 puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi. Koneäänestys. 819 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy selkeästi hyväksytty. Kompromissi 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 434 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 434 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 543 puolesta. 535 eh, tulkikorjan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 782. 435 voidaan kyllä koneellisestikin tarkistaa. Koneellistus 435. Oletko kaikki äänestäneet, että Äänestys päättyy. Hyväksytty. 782 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 64 puolesta vastaan tyhjää. Kolmis, tarkistus, kompromissi 64 koneäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64a puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 63 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Sitten minulla sivu 117, tarkistus 802, ensimmäinen osa. Löysivätkö sen kaikki puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. 802. Ensimmäinen osa. Koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Hyvä, että tarkistettiin. Kahdeksan seitsemän kolme puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Kahdeksan seitsemän kolme. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. kaksi toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi. No, tarkistetaan. Kompromissi 65 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten eteenpäin. Kompromissi 66. Sivulla 118 ainakin minun papereissani puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksansataaseitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Es, wir müssen... Meidän täytyy, suokaa anteeksi, puhun tässä ehkä itsestäni, mutta kompromissi, tarkistus, 68 vielä uudestaan koneellisesti puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten pyydettiin, että koneeseen ei haluttukaan koneesta tarkistaa tarkistusta 807, kuuli vain check, check, check, joten en ollut varma, mistä oli kyse. Nyt ei halutakaan koneäänestystä, joten menemme eteenpäin. Ja menemme kohtaan 875, minulla sivulla 120, 875. Sivusta 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Dann müssen wir den zweiten Teil. Toinen osa tarkistusta 875 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. Koneäänestys 875 toinen osa koneäänestyksenä. ootko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 816 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 832 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 817 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 821 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 821 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 844 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tule selväksi. 844 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 69 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Hyvä, hyväksytty, hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan kahdeksainen puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. Työllisyysvalikunnan kahdeksainen puol- koneäänestys, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 834 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyysvaliokunta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 72. Minulla sivulla 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistan koneellisesti kompromissi 72. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 912 puolesta vastaan tyhjää hylätty niin ikään 800, no tarkistetaan 912 koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 849 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 850 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 798 ja 846 ovat identtiset, joten nämä yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää ei tullut selväksi. 798 ja 846 koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 851 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 852 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 859 859 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 861 puolesta, 862 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 874 puolesta. No, tarkistetaan koneellisesti Hybnerin pyynnöstä 862 tarkistus. Koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 874 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 874 puolesta 874 864, tulkki korjaa. Wir haben hier zwischen den Sekretariaten Klärungsbedarf. Sihteeristöt eri valikunnista nyt selvittävät, missä mennään. Wir kommen zu 876. 864. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 879 ja 880 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 881, tämä koneäänestys 879 ja 880 tarkistuksesta. Koneäänestys, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 881 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 882 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 883 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 920 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Weiter geht's mit 890 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi. Tarkistetaan koneellisesti ensimmäinen osa koneäänestys. Haben alle abgestimmt? Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Näin olen hylätty. Sitten menemme eteenpäin. Sivusta 133 minun papereissani tarkistukseen 896. ovat kaikki löytäneet sen? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 897 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tämä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 Ja kun yhdeksän äänestyksen äänestys alkaa, onko kaikki äänestäneet, että äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Missä nyt sitten ollaankaan? 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57. Siitä ei äänestä 59 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. 59 äänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 61. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56, 60 ja 62 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää. Viisikymmentäkuusi, kuusikymmentä ja kuusikymmentäkaksi. Näin lukee minun listassani. Ne voidaan äänestää yhtenä ryhmänä, näin minulla lukee. Joten näin ollen, näin äänestetään. Meillä on erilaiset äänestyksestä näissä kohdissa. No sitten tässä on ongelma eri ryhmien äänestyslistoissa. No, tehdään niin kuin te toivoitte. Yksi kerrallaan. 56 ensin puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistan koneisesti 56. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 60 puolesta. Enemmistö on enemmistö. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty niin ikään. 62 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Mutta tarkistan koneesti 62. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 63 puolesta. Vastaan ja hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66, 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta 67 koneäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. Koneäänestys 68. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 seuraavalla sivulla puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi koneäänestys 85 tarkistuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistan koneellisesti 89. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 86 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 91 puolesta 86 koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 86 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 91 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eikö ollutkin? 92 koneäänestys, koska en nyt ole varma. Menen tässä itsekin sekaisin. 92, Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 93. Anteeksi, kuinka? 93 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti. 93. Ilomielin tämän teemme. Koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksänkymmentäviisi puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90, 96 ja 97 ovat identtiset, joten yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti 90, 96 ja 97 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys Päättyy. Hyväksytty. Sitten 99 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten 100 tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta tyhjää hyväksytty. 107 puolesta 107 puolesta. Minulle sanottiin, että siitä täytyy äänestää, joten minä tässä nyt luotan sihteeristöön. Also bei mir in der Abstimmliste steht. Minun listassani lukee, että mikäli 101 Mikäli tietyt tarkistukset tulevat hyväksytyksi, sitten voidaan äänestää. 107 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 raukeaa. 101 raukeaa niin ikään. 112 puolesta 112.112 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. 112. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. 102 koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten eteenpäin. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta 108 raukea, millä sanottiin juuri 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115. Niin. Tarkistan koneellisesti 114 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty pienellä enemmistöllä. 115 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. Koneäänestys 115 tarkistuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi 118 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 85. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. yhdeksän seuraavana. Sivusta 44 sanoi puheenjohtaja. Löysivätkö kaikki 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta tarkistan koneellisesti 129. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 130 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan 130. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 86. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Satakolmekymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 137 puolesta vastaan, tyhjää, ei tullut selväksi. 137 koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylät. 140 langelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 146. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 146. Koneäänestyspyynnöstä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 148 puolesta vastaan. Tyhjään hylätty. 150 puolesta vastaan. Ei tullut selväksi. 150 koneäänestys. 150 koneäänestyksenä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyi. Hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi. 154 koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 155 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 155 koneäänestyksenä pyynnöstä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Sta 56 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi 156 koneäänestyksenä. Kun kaikki äänestäjät äänestys päättyy. Hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 166. koneellisesti 165. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 166 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää. Ei tule selväksi 179 koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 180 puolesta vastaan. Ei selväksi 180 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Takaisin puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 183 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut 185 koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 186 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 189 puolesta. Tarkistetaan koneellisesti 188, kun sitä kerran toivottiin. 188 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 189 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Herra Seido I. Alberta haluaa jotakin sanoa tähän kohtaan. Olkaa hyvä. In the, in the man, uh, it was a mistake and it... Minä erehdyin tässä tarkistuksessa. Tässä pitäisi sanota, sanoa 2030 eikä 2013. Okei. Okay. Ist verstanden. Wir stimmen. Tuli selväksi, joten oikaisu 2030 siellä pitäisi lukea tarkistus 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi 191 koneäänestyksenä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy selkeästi hyväksytty. 193 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut ollenkaan selväksi. 193 koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistan koneellisesti 194. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi. ykkösestä neloseen. Tarkistukset 1, 2, 3, 4 yhtään ryhmänä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneisesti tarkistus 5. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 6, 9, 11 ja 10 yhtenä ryhmänä. 7, 9, 11, 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljätoista ja viisitoista yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16, 17, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 16, 17, 18 koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20, 21 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23, 24, 25, 26 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 28 ja 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 32, 35, 36, 37, 39 ja 40 yhtenä ryhmänä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten tarkistus 33. 33. Minun sivulla 153. 33 puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi 33 koneäänestyksenä. 33 ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Sosialistit eivät näköjään äänestä. Ei siitä ole äänestetty. 34. Kyllä se pitää äänestää. 34 vielä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38. Tarkistetaan koneellisesti tarkistus 34. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? 34 siis. Äänestys päättyy. Ist somit abgelehnt. Hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt täytyy vielä tutkailla asioita, ettei tehdä virheitä. Sihteeristö nyt katsoo, missä mennään. Wir haben einen Antrag. Täällä on tarkistus Aldelta, tai että Alde pyysi, että keskeytettäisiin kokous viideksi minuutiksi. Eikö niin? Ettekö te sitä pyytäneet heti aluksi? Chris David saa nyt puheenvuoron. Puheenjohtaja pyysi viiden minuutin taukoa ennen loppuäänestystä. Minun käsitykseni on se, että suuremmalla osalla on selkeä käsitys, miten he aikovat äänestää loppuäänestyksessä. Kenties taukoa ei tarvita. Esittelijä. Ensin puhuu esittelijä. Erdzimanski. Uh, Toisena esittelijänä tämän mietinnön osalta kannustaisin kaikkia ITREN ja ENVin jäseniä äänestämään tätä mietintöä vastaan yksinkertaisesta syystä. Tietysti arvost, tiedän, että voisimme torjua kaikki radikaalimmat ehdotukset, jotka liittyvät hiilidioksidivähennyksiin, mutta meillä on sitovia tavoitteita, se tarkoittaa, että me ole oppineet menneisyydestä, emmekä saa aikaan kunnollista vastausta tämänhetkisiin taloudellisiin haasteisiin Euroopassa. Eli pyytäisin, että äänestätte tätä vastaan. Yeah. Nyt äänestetään. Ei mitään henkilökohtaisia julkilausumia enää. Mikä teillä on jokin työjärjestyspuheenvuoro, niin se kyllä käy. Excuse me. Suokaa anteeksi. Joku pyysi alussa sitä, että olisi muutaman minuutin tauko. Tässä minä pyysin paria minuuttia, koska nyt täytyy kertoa EPP-läisille, missä mennään. Minusta tämä kyllä olisi syytä huomioida. Tämä oli liian monimutkaista. Meillä on oltava pari minuuttia aikaa selvittää tämä asia. Kollega Chris Davis, hati... kollega Chris Davis juuri veti pois tämän pyynnön. Kollega Castillo nyt on esittänyt tämän pyynnön uudestaan. 11.40 loppuäänestys, eli pari minuutin taukoja sitten jatkamme. So, weiter geht's. Bitte nehmen Sie die... No niin, sitten jatkamme, jos käytte paikoillenne. Bitte nehmen Sie die Plätze ein. No niin, jos käytte paikoillenne, ettei Sartorin tarvitse lyödä nuijaa pöytään. So, ich bitte alle Kollegen und die Besucher, die hier sind. No niin, täällä on vierailijoita paikalla. Ja pyytäisin, että myöskin vierailijat rauhoittuvat, jotta voimme hoitaa loppuäänestyksen nyt välittömästi, jotta voimme jatkaa työtämme rauhassa. So, alle Kollegen sind wieder da. No niin, kaikki kollegat ovat taas paikalla. Ja nyt sitten loppuäänestys. Luonnollisesti sähköisesti. Äänestys alkaa. Loppuäänestys mietinnöstä alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 66 ääntä puolesta, 42 vastaan ja kolme tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijöille ja kiitoksia myöskin kollegalle Sartorille ja sihteeristöille tästä mammuttityöstä. Ja Kokous päättyy. Ja kyllähän tähän yhteistyöhön voisi jo tottua.